Ensimmäinen mietintö koskee Heidi Hautalan mietintöä, eli rautatiekalustoon liittyvät erityiskysymykset ja niistä tehty pöytäkirja. Ja äänestys tapahtuu nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. suurella enemmistöllä. Ja sitten Svobodan mietintö oikeuspaikkasopimuksesta 30. päivä kesäkuuta 2005 tehty Haagen yleissopimus. Ja tämäkin on nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Ja seuraavaksi Sarvamaan mietintö. Euroopan globalisaatio, globalisaatiorahaston varojen otto. Ja jälleen nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten Jäätteenmäen mietintö, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön otto. Ja tämä on Ranskaa koskeva osuus, nimenhuutoäänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten meillä on Euroopan unionin tuomioistuimen lausuntopyyntö siitä, ovatko Kanadan ja Euroopan unionin väliset sopimukset yhteensopivia perussopimusten kanssa. Kyseessähän on rekisteritietojen siirtäminen Kanadan rajapalveluvirastolle. Edustaja Brokilla on ensimmäinen puheenvuoro. Olkaa hyvä. President. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. EPP ja yksi 194 artiklan pohjalta haluaisin siirto, esittää siirtämistä tämän käsittelyn osalta. Kun näinkin laajasta asiasta on kyse, olisi tärkeää, että valiokunnat voisivat huolella asioita tarkastella tällä on muitakin vaikutuksia. Kyse ei ole pelkästään tuomioistuimen eh, päätelmästä. On muistettava, että 13 kuukautta saattaa kestää ennen kuin tämä esitetään ja tähän liittyy varsin monia seikkoja. Ja näinkin tärkeästä eh, kysymyksestä, kun kyse olisi tärkeää, Libe, Avet ja mahdollisesti muutkin valiokunnat voisivat eh, tätä tarkastella ja voisimme sitten seuraamuksista joulukuun kokouksessa keskustella. Mielestäni näin olisi parempi menetellä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Brokille. Puhuitte hyvin selkeästi. Ja sitten tarvittaisiin puhuja asian puolesta. Kuka olisi ehdotuksen puolesta? Brokin ehdotuksen puolesta, olkaa hyvä. No, oh, edustaja Foss, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Voin tukea ehdotusta, koska varjoesittelijät eivät tällä tavalla asiasta olleet keskustelleet. Ryhmäkään ei ehtinyt huolella tarkastella kaikkia tähän, kaikista tähän liittyvistä seikoista. Ja voisi olla hyvä, jos näistä vaikutuksista keskusteltaisiin, koska meidän on kaikkien ymmärrettävä, mitä tämä kaikki merkitsisi, kun ajatellaan kumppanuuksia muiden maiden kanssa, lentoyhtiöitä ja myöskin kun ajatellaan omaa poliittista vastuunkantoamme, sillä mehän olemme lainsäätäjiä eikä unionin tuomioistuin. Ja poliittista vastuuta näin ollen asiasta on kannettava. Grazie, onorevole. Kiitoksia edustaja Foss. Ja sitten saisimmeko puhujan, joka olisi ehdotusta vastaan? Pregono. Edustaja, siellä olkaa hyvä. Herr Vorsitzender, meine lieben... Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Melkeinpä meinasin sanoa, että kylläpä te olette suloisia. Viime päivinä olen saanut kuulla, että käsittely saattaa kestää kaksikin vuotta vastustajat näin sanoivat. Ja nyt sitten puhutaan 30 kuukaudesta. Jos viikon verran asiaa käsitellään, niin yhtäkkiä puhutaankin varmaan neljästä vuodesta. Tämän lisäksi vielä muistuttaisin siitä, että Paavi juuri äsken totesi, että olisi tärkeää hyväksyä omat menettelytavat ja arvot. Itsekin tuon puheen kuulin. Ja riippumatta siitä, onko kyseessä äänestys täällä, kyseessä vai onko kyseessä äänestystulos, mutta on mahdollista, että ei kumpikaan tilanne teitä tyydyttäisi. Mutta äänestystulos valitettavasti joudutaan hyväksymään. Eilen äänestettiin, tulos on varsin selvä ja näin ollen nyt on päätettävä tämän päätöslauselman tilanteesta. Sitten edustaja Sippel. Ai, kiitoksia edustaja Sippel. Ja nyt sitten äänestetään päivitysehdotuksesta. Käden kättä nostamalla pyydän äänet puolesta. Ja kuka on ehdotusta vastaan? On välttämätöntä suorittaa tarkastusäänestys, eli äänestys alkaa sähköisesti. No, tuttiin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt sitten siirrymme äänestämään päätöslauselmasta kokonaisuudessaan. Nimenhuutoäänestys kyseessä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitokset. Sitten siirrymme Stiirin mietintöön. Euroopan unioni ja vuoden 2015 jälkeinen globaali kehityksen toimintakehys. Kappale neljä. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta äänet vastaan, tyhjää, hyväksytty. Hetkinen tarkastetaan sähköisesti. Äänestys alkaa toisesta osasta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuutos kappale. Tämäkin on kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen kappale kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja kohta 22, neljässä osassa ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa Äänestys alkaa. Edelleen nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja kolmas osa. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. Yhden äänen enemmistöllä. No sitten neljäs osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 28 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastetaan tämä toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 31. Ensimmäinen osa puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 32. Kahdessa osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tarkastetaan. Äänestys alkaa toisesta osasta. Äänestys päättyy. Hyväksytty kohta 37, ensimmäinen osa puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 58. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkastetaan vielä tämä toinen osa, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja kohta 61. Kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan. Tarkastetaan tämä kolmas kohta, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 68 kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa niin ikään nimen huutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja sitten 74 kohta kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää Tarkastetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja kohta 78 kahdessa osassa ensimmäinen osa kättä nostamalla puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa edelleen kättä nostamalla puolesta äänet vastaan. Tarkastetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja kohta 83. Kättä nostamalla puolesta äänet. Vastaan äänet. Tyhjää. Tämä tarkastetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten johdantaosan kappale O kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta äänet. Vastaan äänet. Tyhjää. Hyväksytty. Ja toinen osapuolesta vastaan tyhjää puolesta. Siis tarkastetaan, tarkastetaan, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on hyväksytty. Ja päätöslauselma tai asiakirja kokonaisuudessaan niin äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Stiirille. Ja sitten siirrymme Eurooppa 2020 strategian työllisyys- ja sosiaalinäköiskohtiin ja sosiaaliasianvaliokunnan ehdotus ykkös kappale kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan sähköisesti, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus neljä. Kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi Kättä nostamalla puolesta äänestä vastaan tyhjää hylätty. Ja kohta kaksi kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 15. Viidessä osassa ensimmäinen osa puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Niin, ikään huutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäs osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. Ja viides osa kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 18 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 22 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tarkastetaan tämä kakkososa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 25 kohta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 29 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 32 osassa puolesta äänet ensimmäisen osan osalta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan Tarkastetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 31 kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 32 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 34. Ensimmäinen osa. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 35 kahdessa osassa puolesta. Ensimmäinen osa. Vastaan äänet. Tyhjää. Hyväksytty. Kol- no, toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkastetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja tarkistus kuusi. Kättä nostamalla puolessa äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 40 tarkistus 1. Ää, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. päättyy. Hylätty. Kohta 45. Kolmessa osassa ensimmäinen osa kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 46 kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten koko asiakirja kättä nostamalla puolesta äänet. Vastaan äänet tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten äänestysselitykset. Ja kuka ei osallistu tähän osuuteen, niin hyvää lounasta heille. Me täällä jatkamme istuntoa.